Care colleghe, e cari colleghi. No niin, parhaat kollegat, arvoisa komission jäsen, voimme nyt äh, jatkaa töitämme. Seuraava esityslistan kohta on herra Höökmarkin mietintö liittyen radiotaajuuspolitiikkaan. Ja puheenvuoron saa esittelijä Höökmark. Olkaa hyvä. Mr. Speaker. Puhemies, rouva komissaari, hyvät kollegat Tämä mietintö käsittelee siitä, että Euroopasta tiedon numero yksi. Ja näin ollen tähän istuu hyvin se, että me käymme tämän keskustelun täällä tänään. 1950, kun Schuman ehdotti tämän unionin alullepanoa, silloin oli kysymys hiili- ja terveysyhteisöstä, ja tänään on kysymys tietoteknologiasta ja tiedosta jotka ovat, ovat keskeisen tärkeitä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Olen iloinen voidessani sanoa, että, että tämä mietintö ja tämä ehdotus, jonka esittelemme täällä tänään, on sukeutunut hyvästä yhteistyöstä, äärimmäisen hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa, jotka tukevat tätä e, esitystä Robert Trautman, Roder ja Chichester ja Aira Lambert. Olen kiitollinen tästä, koska no tänään kun keskustelemme ehdotuksesta, joka voi tehdä Euroopasta äh, jo, johtajan, äh, niin että Eurooppa astuu johtoon äh, mobiilipuhelin ja mobiili internetissä, mobiiliteknologiassa, mobiilitietoteknologiassa. Ja minulle, rouva puhemies, keskustelu eri ehdotuksista, joita, joita liittyy tähän mietintöön. Siinä on kysymys valinnasta, valinnan tekemisestä. Haluaako Euroopalla, Euroopalla ykkönen vai olemmeko sitten kolmonen? Ja minusta tämä on yksinkertainen valinnan paikka. Joskus, kun keskustelemme ja puhumme maailman suurimmista talouksista, me puhumme USAsta ja Kiinasta, kaikki meistä unohdamme, kaikki me unohdamme, että Euroopan unioni on suurin talous. Mutta me emme meillä ei ole suurimpia markkinoita. Ja nyt on meistä kiinni tänä päivänä, että keskustelemme siitä, että te, teemmekö muutoksia, jotka voivat saada tilanteeseen muutoksen. Jos me jos me alue, kaikilla alueilla varmistamme, että me olemme johdossa televiestinnässä, laajakaistan kehittämisessä. Ja minä haluan, että Eurooppa, Euroopassa on paras kapasiteetti ja suurin nopeus laajakaistalla, koska sitten me, me olemme koti kaikkien uusien palvelujen kehittämiselle, jotka ovat keskeisen tärkeitä nykyaikaisen talouden ja kilpailukyvyn kannalta. Meidän Eurooppa on, saa olla koti seuraavan sukupolven Googleille ja Yahooille ja sun muille yhtiöille, jotka ovat äh, tavallaan manifestoivat kilpailukykyä, mutta myös innovaatiota samalla. Me voimme olla sellainen koti, mutta on myös mahdollista, että muut taloudet, kuten Amerikka ja Kiina ja Intia, astuu johtoon. Näin ollen meidän täytyy tehdä valinta. Tässä mietinnössä esitin, että meidän pitäisi pitää kiinni vuodesta 2013, jolloin saataisiin 800 gigahertsiä. Minä olen ehdottanut että lisättäisiin näitä visioita ja sanotaan, että Euroopan unioni vapauttaa 1200 MHz ja se lopettaisiin 1,3 ja 2,5 GHz. Ja sitten aloitamme keskustelut myös siitä, että miten käytetään 700 Hz kaistaa. Ellei aloiteta nyt, niin me emme pysty tekemään tuleviakaan päätöksiä. Meidän, ja silloin voitaisiin saada saada kaistat vapaaksi lisensseistä mobiilipalveluissa. Ja rouva puhemies, herra puhemies, te minä haluaisin saada maailman laajan tuen tältä parlamentilta, koska sitten voisimme keskustella jäsenvaltioiden kanssa ja sitten voin esittää niille tämän kysymyksen. Haluatteko te olla numero uno, numero yksi vai tyytyy, riittääkö teille numero kakkonen? Minusta tämä valinnan paikka on selvä ja odotan innolla tätä keskustelua ja keskiviikon äänestys. Paljon kiitoksia. Ockmark. La parola. Kiitokset edustaja Höökmark ja seuraavaksi komission jäsen Cruz. Olkaa hyvä. Mr. Puhemies, parlamentin jäsenet. Tämä on meille herättävä hetki. Tämä on kieltä, jota Eurooppa tarvitsee. Aivan erityisesti haluan kiittää esittelijää, herra Högmarkia, hänen tekemästään työstä radiotaajuuspoliittisen ohjelman käsittelemiseksi EU-ssa ensimmäistä kertaa. Kyse on siitä, että pitää tehdä päätös Euroopan tavoittelemasta asemasta. Olemmeko johdossa, jäljessä vai keskivälillä? Meillä on merkittäviä toimijoita ja Eurooppa todellakin voi pyrkiä ykköseksi. Se voi olla ykkönen. Me puhumme digitaalisen Euroopan ja Euroopan talouden kannalta keskeisestä ohjelmasta, koko yhteiskunnan kannalta keskeisestä ohjelmasta. Tästä mietinnöstä käy selväksi se, että parlamentti yhtyy komission näkemykseen siitä, kuinka tärkeää on, että meillä on koordinoitu radiotaajuuspolitiikka EU:ssa. On keskeisen tärkeää pitää kiinni Euroopan kilpailuasemasta – kilpailukyvystä niin, että voimme maksimoida sen kulttuurisen ja yhteiskunnallisen sosiaalisen vaikutuksen kehittämällä innovatiivisia palveluita kansalaisten hyödyksi. Haluaisin lisätä tähän myös kulttuurivaikutukset. Tämä on hyvin tärkeää. Mehän puhumme internetistä. Se on yksi päävälineistä, jolla me tarjoamme eurooppalaisille mahdollisuuksia saada tietoa, saada vaikutteita myös kulttuurikysymyksissä Euroopassa. Puhemies, kyse on valinnasta. Nyt me emme enää puhu kauniita sanoja, näin on toimittu aiemmin. Eurooppa tarvitsee ja niin edelleen. Nyt todellakin on totuuden hetki ja meidän on kannettava vastuumme. ykkössijalle ei pääse, johtoasemaan ei pääse, jollei tee tarvittavia valintoja. Puhemies, kun puhumme kulttuurisesta ulottuvuudesta, niin nimenomaan kulttuuria haluan ensin korostaa. Tiedän, että parlamentin jäsenille tämä on ollut yksi päähuolen aiheesta. Näin kuitenkin paljon synergiamahdollisuuksia taajuuksien käytön suhteen ja toisaalta sisällöntuotannon näkökulmasta. Me puhumme audiovisuaalisen median tuotannosta, laajattomasta laajakaistasta, jota voidaan kehittää radio- ja televisiotoiminnan rinnalla menestyksekkäästi. Puhemies ei pidä unohtaa myöskään pääsyä laajakaista yhteyksiin. Sillä on myös merkittävä lisäarvo sosiaalisesti ja kulttuurisesti sellaisillakin alueilla, joilla tällä hetkellä pääsyä ei ole. Ehdotus varmistaa myös sen, että näiden kriittisten tärkeiden kulttuuristen ja taloudellisten palvelujen tulevaisuus turvataan puhumme tulevaisuuden tiedon valtateistä, jotka ovat tärkeitä kulttuurin kehittämisen kannalta. Meillä on tiettyjä esteitä edelleenkin, interferenssi kaapelitvn kanssa. Nämä ongelmat täytyy ratkaista, siitä ei ole epäilystäkään. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että päästöt, taajuusliikenne ei tunne rajoja. Me tarvitsemme kansainvälisiä neuvotteluja. Jäsenvaltiot kenties tarvitsevat myös apua, kun ne neuvottelevat naapurimaittensa kanssa, jotka eivät ole EUn jäsenvaltioita. Luonnollisesti tämän keskustelun valmistelemiseksi olen jo yhteydessä jäsenvaltioihin ja ministereihin, jotka huomioivat nämä kysymykset naapureittansa kanssa. No sitten itse mietintöön. Komissio voi tukea tietyin pienin muutoksin lähestulkoon koko parlamentin lähestymistavan. Komissio on erityisesti samaa mieltä tietyistä seikoista, jotka ovat mukana tässä mietinnössä. Digitaalisen agendan kannalta tajuspolitiikka on tärkeä, jotta voimme tarjota kansalaisille pääsyn laajakaistaan. Tässä ei ole mitään epäilystä. Toiseksi meidän täytyy tutkia myös lisätaajuusmahdollisuuksia niin, että vaatimukset, tarpeet voidaan huomioida jatkossakin. Taajuutta tarvitaan yhä enemmän. Meidän on oltava tietoisia siitä, että tämä on seuraava askel. Sitten kolmas seikka. Kahdeksan sadan megahertsin taajuusalueen ylijäämä tai jos ylijäämä vapautetaan ja tietenkin ymmärrämme, että poikkeuksia on vuoteen 2015 saakka. 13 on tavoite, mutta poikkeusmahdollisuus on olemassa vuoteen 2015 saakka. Tässä puhutaan poikkeuksellisista teknisistä olosuhteissa ja poikkeuksista, jotka liittyvät koordinointiongelmiin kolmansien maiden kanssa johon äsken viittasin. Neljänneksi muiden unionin politiikkojen kattavuus sähköisen viestinnän ohella. Puhun ympäristöstä, liikenteestä, resursseista ja siitä, että taajuuksia on saatettava merkittävässä määrin käyttöön yhä enemmän. Myös taajuuksien käytön koordinointi on hyvin keskeisellä osalla, kun pyrimme katsomaan tulevaisuuteen. Meillä on tarve koordinoida EUn politiikan edistämistä kansainvälisesti ja tukea jäsenvaltioita niiden neuvotteluissa muuten kuin EUn jäsenvaltioiden kanssa. On myös muita tärkeitä kysymyksiä, joita mietintö tukee. Ne kaikki vahvistavat komission ehdotusta ja tämä on rohkaiseva mielestäni. Tietyissä tarkistuksissa komission on oltava hieman varautuneempi. Uudelleen järjestely ja periaatteet ja tavoitteet. Taajuuksien tehokkaan käytön periaatteesta ei pitäisi tinkiä. Täytyy pyrkiä mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Toinen nyanssikysymys. Ymmärrän tarpeen varmistaa riittävä taajuus audiovisuaaliselle palveluille, joissa ei määritellä mitään tiettyä välitysvälinettä, lähetysvälinettä tai alustaa. Sitten kilpailutilanne, taajuuksien varaaminen uusille markkinoille tulijoille, se voi tietyissä tapauksissa olla tarpeen. Ja kun tässä päästään vielä hieman lähemmäksi, niin, niin hyvä on. Vielä tässäkin puhutaan nyansseista. Hyvin tärkeää on se, että jäsenvaltioiden on noudatettava valtion tukisäädöksiä. Tämä täytyy mainita, vaikkakin meillä tiettyjä pieniä nyanssieroja vielä näkemyksissämme on. komissiolla on ongelmia hyväksyä kahta ehdotusta. Ensinnäkin taajuus, joka jo nyt on teknisesti harmonisoitu ja velvoite antaa sille toimilupa vuoteen 2020 mennessä. Kun ajattelemme olemassa olevia päätöksiä ja vaatimuksia, niin on päästävä siihen, että todellakin menemme eteenpäin toimiluvien myöntämisessä, emmekä suinkaan ota takapakkia. Toinen seikka, joissa meillä on ongelmia hyväksyä ehdotusta, joka mietinnössä on satelliitti ja laajakaista. Komissio haluaa varmistaa, että tällainen mahdollisuus on todella olemassa. Näissä molemmissa kysymyksissä täytyy varmistaa käytettävissä olo. Ratkaisu on vielä löydettävä näihin kysymyksiin ja uskon, että sellainen on, on kyllä mahdollista. Vielä muutama loppukommentti. Sekä parlamentti että komissio tunnustamme sen, että ehdotuksen varhainen hyväksyminen on hyvin tärkeää, kun otamme huomioon, kuinka tärkeää se on, että saamme ohjelman täytäntöönpannuksi. Me puhumme hyvin selkeästä viestistä. Mitä pikemmin sen parempi. Komissio tekee parhaansa tukeakseen tätä prosessia ja olen vakuuttunut siitä, puhemies, että parlamentti sitoutuu varhaiseen vuoropuheluun neuvoston kanssa, jotta voitaisiin päästä nopea menestyksekäs johtopäätös. Aikankäymissä vähin. Aika ei ole tässä asiassa ystävämme. Jos me haluamme ratkaisun loppujen lopuksi, jos me tuemme sitä, että Eurooppa pääsee ensimmäiseen asemaan, pääsee ykköseksi, niin kuin e- esittelijä mainitsi, meidän on mentävä yhdessä tähän suuntaan. Kiitos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, τώρα το λόγο θα πάρει η... Κοίταξια komission jäsen ja seuraavaksi rouva Kamereve kulttuurivaliokunnan nimissä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Rouva komission jäsen, parhaat kollegat, poliittiset aloitteet nopeiden internetyhteyksien laajaksi levittämiseksi ovat toki tervetulleita, mutta radiotaajuudet ovat hyvin niukka ju, luonnonvara ja julkinen hyödyke. Siksi kulttuurivaliokunta haluaa todeta, että taajuuksilla on välttämättä hyvin paljon laajempia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tehtäviä. Ja siksi me haluamme, että televiestintäpaketin määräykset ovat taustana ja perustana radiotaajuuspoliittiselle ohjelmalle. On hyvin tärkeää, että mielipiteiden monimuotoisuus ja medioiden monimuotoisuus turvataan myös tulevaisuudessa Euroopan unionissa. Siksi kulttuurivaliokunta on ehdottanut, että 750 taajuutta ei nyt vielä avattaisi. Komissio ei tätä halunnut tukea. Joka tapauksessa kulttuurivaliokunta olisi halunnut tässä toivoa huomattavasti selvempiä sanoja. Pidimme myös tärkeänä sitä, että ennen taajuuksien jakamista kompensaatioita olisi selvitetty paremmin niin, että esimerkiksi teatterit ja muut langattomia mikrofoneja käyttävät eivät joutuisi itse kantamaan kaikkia kustannuksia jälleen uudesta teknologiasta. Kaikki varmasti haluamme, että kaikki eri edut ja hyödyt otetaan huomioon tasapuolisesti. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoron saavat poliittisten ryhmien edustajat EPPstä Rouva Del Castillo, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies ja kiitoksia komission jäsen puheenvuorostanne. Haluan aivan ensiksi onnitella kollegaamme Högmarkia, tämän mietinnön esittelijää. Hän on tehnyt erinomaista työtä paitsi erinomaista, niin hän on todellinen tulevaisuuden visionääri ja tämä on mielestäni äärimmäisen hienoa ja hän on hyvin rohkea. Lisäksi haluan äh, onnitella niin kuin Högmarkkin teki kaikkia varjoesittelijöitä, koska heidän työnsä tulosta tuki yksimielisesti koko teollisuusvaliokunta äänestyksessään. Kyseessä on mietintö, jolla on yksi tavoite. Sen ainoa tavoite on, tai tavoite on erityisesti parantaa Euroopan talouden kilpailukykyä maailmanlaajuisissa puitteissa. Tämä on tämän mietinnön pyrkimys ja se mielestäni heijastuu tekstistä erinomaisella tavalla. En mene tässä nyt yksityiskohtiin, mutta voisin kuitenkin keskittyä pariin kolmeen kaikkein tärkeimpänä pitämäni asiaan. Aivan ensiksikin, niin kuin mietinnössäkin todetaan, laajakaista ja koko tämä 800 äh, äh, megahertsin taajuuskysymys on äärimmäisen tärkeä koko Euroopalle, mutta tässä mennään pidemmällekin. Puhutaan myös 700 megahertsin taajuudesta, joka on hyvin erinomainen äh, esimerkiksi juuri eri mobiilisovellutuksille. Ja siksi katsoisin, että meidän tulisi pohtia ää, mietinnössä tehtäviä ehdotuksia hyvin äh, huolellisesti. Kun katsotaan äh, taloutta, niin kyseisellä, kyseinen ala on vastuussa kolmesta prosentista yhteisen PKT, ja tämä on vasta alkua. Eli haluaisin muistuttaa, miten äh, koko tämä mobiiliala on räjähdysmäisesti kasvanut ja tullut kaikkien eri ihmisten yritysten käyttöön. Ajatellaan videota. Se on jo 40 prosenttia maailmanlaajuisesta liikenteestä ja tämä on todella vasta alkua. Vuonna 2014 video tulee olemaan 91 prosenttia käyttäjien loppukäytöstä. Eli tässä kyse on äärimmäisen hienoista tulevaisuuden visioista ja pyytäisin ylihuomenna kaikkien tukea tälle tekstille. Kiitokset Rouva Del Castillo. Seuraavaksi ST-ryhmän nimissä Rouva Hotman kolme minuuttia. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Me otamme kantaa ensimmäisessä käsittelyssä tajus, radiotajuuspolitiikan ohjelmasta. Haluan kiittää komissiota siitä, että se on tukenut ja muuttanut tämän ehdotuksen tähän muotoon, josta tänään keskustelemme televiestintäpaketin yhteydessä. Haluan myös tervehtiä esittelijä Högmarkia ja varjoesittelijöitä. Haluan kiittää heitä hyvästä yhteistyöstä tämän teknisen mietinnön parissa, joka on äärimmäisen tärkeä. Me olemme käyneet lukuisia keskusteluja. Keskusteluissa olen voinut tehdä sen johtopäätöksen, että parlamentti ja komissio ovat yhtä mieltä toteamuksesta ja kunnianhimoisesta tavoitteesta. Meillä on kyseessä sellainen eh, voimavara, joka ei tunne rajoja. Tästä, rajoja. Tästä me olemme samaa mieltä. Tarvitaan hallinnointia, koordinointia. Tiettyjä eroja on tiettyjen jäsenvaltioiden välillä. Toki tälle on historiallisia perusteita. Niillä on historiallinen suvereeni oikeus huomioida tämä tilanne aina sataprosenttisesti eh, tasapainoon ei päästä näillä ehdotuksilla, joita olisin toiminut, toivonut, mutta tarkoitus on kuitenkin tarkoitus saada eh, realistinen, koordinoidumpi, johdonmukaisempi lähestymistapa, joka ottaa myös kansalaiset paremmin huomioon. Tämä linja komission jäsen on toteamus siitä, eh, minkä kannan parlamentti on ottanut ja mikä on ollut oma mietinnön kanta minä olin itse televiestintäpaketissa mukana esittelijänä. Minä itse ja ryhmäni olimme ottaneet kantaa useiden tarkistusten muodossa. Haluamme avoimuutta niin, että saisimme tietää sen tavan, jolla taajuus tällä hetkellä on jaettu. Sitten äh, innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen, tätä me tarvitsemme sähköisten palvelujen alulle. Vaaditaan laadullista työtä niin, että taju, tajuuksen tehokkaaseen käyttöön panostetaan eikä estetä moninaisuutta. Kun me näemme taajuuden eh, keinona kehittää uusia palveluita, siirtyä digitaaliaikaan televiestintäalueella. Täytyy muistaa myös pk-yritykset ja uudet eh, startup-yritykset. Tämä on taloudellisesti äärimmäisen tärkeää. Vielä muutama sana seuraavasta vaiheesta. Niin kuin itsekin sanoitte, on selvää alusta saakka, että ensimmäisen käsittelyn sopimus eh, ei ole ulottuvillamme, mutta meidän täytyy päästä vuoden loppuun mennessä sopimukseen. Tämä on keskeisen tärkeää julkisten palvelujen kannalta, kansalaisten odotusten kannalta, internetin kehityksen kannalta, onpa infrastruktuuri mikä tahansa, niin tämä on keskeisen tärkeää, jotta saamme taloudellisen elpymisen EU-ssa käyntiin tämänkin resurssin kautta. Kiitoksia, Robert Rothman. Sitten herra Roodi liberaalien puolesta kaksi ja puoli minuuttia. Thank you. Kiitoksia parempi ja, ja edullisempi tiedonsiirto laikaistolle vuoteen 2030 mennessä kaikille. Tämä on kunnianhimoinen poliittinen tavoite, näin voidaan sanoa, ja minä tuen sitä sataprosenttisesti. Mutta on muistettava, että se ei toteudu helposti, mutta kuitenkin uskon, että parlamentin ensimmäisen käsittelyn pohjalta pystymme ottamaan aimo askeleen eteenpäin kohti tätä tavoitetta. Ja nyt on muistettava, että laajakaista kaikille ei ole pelkästään äh, tarkoita sitä, että kaikilla, kaikki saavat oman Facebook-profiilinsa. Siitä on kysymys siitä, että varmistetaan Euroopan paikka maailmassa äh, maailman johtavana tietotaloutena. Jos me onnistumme kytkemään 500 miljoonaa ihmistä meidän kansalaisimme ja, ja äh, kansalaisimme ja, ja yritykset pystyvät hyötymään kaikista näistä digitaalitalouden eduista Erityisesti kaksi asiaa täytyy muuttaa ja muuttua Euroopassa, että me pääsisimme tuon. Ensinnäkin me tarvitsemme hyvin toimivan televiestintämarkkinat Euroopan tasolla. Siitä syystä me olemme ottaneet käyttöön sääntöjä ja, ja kilpailuasetelmat. Jäsenvaltiot eivät saa allokoida vapaita kaistoja tiettyihin mark- tietyille markkinatoimijoille, jos se heikentäisi tai häiritsisi kilpailua markkinoilla. Toisekseen me tarvitsemme tehokkaamman kaistojen allokoinnin ja niin, että mitä, ja niiden pitää heijastaa tämän päivän monipuolisia tarpeita. Ja siitä syystä me, me tuemme tätä politiikkaohjelmaa. Oh-, Ei pelkästään, että saadaan 800 MHz kaista, vaan että saataisiin lisää kaistoja ainakin 1200 MHz vuonna 2015 mennessä. Ja lopuksi sanoisin kiitoksen sanat komissiolle, komissaarille, esittelijälle ja varjoesittelijöille eri äärimmäisen hyvästä yhteistyöstä. Ilman sitä tämä tämän tasoinen ja äh, kunnianhimo ei olisi ollut mahdollista. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Chichester. Konservatiivien ja reformistien puolesta kaksi minuuttia. Thank you, Madam uh, President. Kiitos, puhemies. Aivan ensiksi haluan äh, onnitella esittelijä Högmarkia, joka taidokkaasti luotsasi tämän mietinnön valiokuntakäsittelyn läpi. Hän sai suuren konsensuksen aikaan. Onnittelen niin kuin varjoisit, muutkin varjoesittelijät häntä hänen työstään. Tuen äh, hökmarkin toivetta siitä, että lakia säädetään niin, että Euroopan unioni voi olla todella alan teknologisten haasteiden kärryillä ja säilyttää johtavan aseman maailmassa. Kyse on äh, äärimmäisen tärkeästä tulevaisuuden teknologiasta. Avainkysymys onkin nyt se, että löydetään eri etujen välillä tasapaino, radio ja televisio, mobiilipalvelut, hätä- ja pelastuspalvelut, sotilaallinen puoli. Kaikki nämä tulisi muistaa ja Muistuttaisin samalla, että meidän tulee kansallista toimivaltaa ja subsidiariteettia myös kunnioittaa alalla ja tässä koko prosessin aikana. Lain säätäminen alalla on erityisen hankalaa siksi, että kyseessä on teknologia, joka muuttuu niin, niin, niin suuresti ja niin nopeasti, että olemme koko ajan juoksemassa sitä kiinni, emmekä säädä lakeja ennalta. Kuitenkin meidän tulisi mielestäni toimia, jotta saisimme tien selväksi uudelle teknologialle taajuuksia hyväksi käyttäen. Ja toivon, että tämän mietinnön kautta juuri tähän lopputulokseen päästään. Kiitos puhemies. Lamberts. Kiitos. Ja seuraavaksi Lamberts, kaksi minuuttia. Vihreät. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Haluaisin jatkaa reagoimalla tiettyihin lausuntoihin. Tähän mennessä Katsan Hotman totesi, että radiotaajuus kaista on yhteinen ö, omaisuus, vaikkakin harvinainen tai rajoitettu omin, omaisuus. Mikään toimija ei voi väittää, että sillä olisi jonkinlainen saavutettu etuoikeus käyttää taajuutta. Tämä tuli esille myös mietinnössä. Kyse on yhteisestä, mutta hyvin harvinaisesta resurssista ja pitää ymmärtää, millä tavalla tätä resurssia käytetään tällä hetkellä. Pitää tehdä laaja, kattava tutkimus nykykäytöstä kaikkien toimijoiden taholta. Meillä on myös turvallisuus, pelastuspalveluja, sotilaskäyttöä. Mikä on se todellinen käyttötapa, jolla taajuuksia tällä hetkellä käytetään? Optimaalisuudesta ollaan vielä kaukana. Pitää olla myös avoimuutta tässä prosessissa. Pitää olla myös riittävä määrä dynaamisuutta niin, että ei enää jouduta siihen tilanteeseen, että tietyt pitävät oikeuksia saavutettuina etuina kaikki käyttö ei ole välttämättä luonteeltaan kaupallista, eikä pyri tuottoon tai voiton tavoitteluun. Meillä on myös julkisten viranomaisten käyttöä esimerkiksi pelastuspalveluissa ja sotilasalalla. Jos käytetään pelkästään markkinalogiikkaa, niin vaarana on se, että myönnetään liiallisia oikeuksia markkinatoimijoille kokonsa perusteella. Tämä johtaisi myös vääristymin. Pienillä toimijoilla ei välttämättä ole mahdollisuutta kilpailla suurten toimijoiden kanssa. Haluaisin kiinnittää huomioon myös siihen, että eksponentiaalinen käyttö taajuuksissa vaikuttaa myös kansanterveyteen. Tiedän, että tämä ei ole mietinnön ala, mutta pitää hyvin tiukkaan valvoa tätäkin seikkaa. Kansalaiset ovat siitä huolissaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Puheenvuoron saa rouva Ferre. Hän EPP kaksi minuuttia. Puhemies, rouva komissaari Cruz. Radiotaajuuksissa on kysymyksessä arvokas tavara ja se täytyy saada yhteiskunnallisesti laajaan käyttöön. Siksi radiotaajuuspolitiikka saa aivan erityisen merkityksen. Radiotaajuukset täytyy jakaa taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuurinäkökohtien valossa ja saada tehokkaaseen käyttöön. Tätä varten kaikilla taajuuksilla pitää saada kaikki tekniset mahdollisuudet täyteen käyttöön ja mahdollisimman tehokkaaseen tuotantoon. Radiotaispolitiikan pohjalla on, on viime on televisiota paketti, kun siinä määritellään, että radiotaajuusten hallinnointi kuuluu jäsenvaltioille ja, niiden ja niitä täytyy, niiden täytyy yrittää niiden kult- myös kulttuuritarpeita. Tämä koskee aivan erityisesti taajuuksien harmonisointia EU-tasolla. Tässä yhteydessä haluan todeta, että digitaalisen ylijäämän täytäntöönpano on tapahtunut hyvin eri nopeuksilla jäsenvaltioissa to, kaistan avaaminen 800 MHz alapuolella pitää sijoittaa tapahtua niiden kokemusten valossa, joita on saatu tässä, tällä kaistalla. Monet tekniset ja rahakysymykset ovat vielä auki ja erityisesti interferenssiongelmat ja kysymykset kustannusten tasaamista kulttuuri, kulttuuri ja, ja julkishallinnossa esimerkiksi radiomikrofonien tasolta, ne ei ole vielä ratkaista riittävällä tasolla. Silloin kun jaetaan taajuuksia kaistoja, meidän täytyy ottaa huomioon eri edut, kattava laajakaista tarjonta yhtäältä on perustavanlaatuinen etu kaikkien kansalaisten kannalta. Samanaikaisesti täytyy kuitenkin edelleen kehittää julkista ja, ja yksityistä radiotoimintaa, joka on tärkeä väline tiedon tiedo, tiedotuksen levittämiseksi. Meidän täytyy aloittaa tekninen kehitys Euroopassa digitaalisen tietoteknologian tasolla ja kulttuurin monimuotoisuuden tasolla. Topoli. Kiitoksia teille. Seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Riera Madurel, yksi minuutti. rouva puhemies, komission jäsen, nyt meidän tulee todella onnitella itseämme tästä keskustelusta. Aivan liian usein olemme kuulleet, että taajuuspolitiikka on niin tekninen asia ja tämän lisäksi vain jäsenvaltioiden toimivaltaa. Mutta äh, televiestintäpaketin yhteydessä Euroopan parlamentti Katarin Trautmanin johdolla kävi hienot neuvottelut ja nyt tämä radiotaajuuspolitiikkakeskustelu käydään siellä, mihin se kuuluukin, eli Euroopan unionin poliittisessa kansanedustajasalissa. Ja tämä tuo todella lisäarvoa meille lain säätäjinä. Meidän toimemme tuo mukanaan lisäarvoa, mutta kuitenkin tässä emme saa joutua tilanteeseen, että taajuuksia jaettaessa jotkut toimijoista tai sidosryhmistä jäisivät muita huonompaan tilanteeseen. Tarvitsemme lisää tietoa tämän jaon suhteen ja myös interferenssin välttämiseksi. Meidän on oltava dynaamisia näitä suunnitelmia tehdessämme, jotta soimme mahdollisimman hyvin otettua huomioon eri käyttäjäryhmien edut ja jotta taloudellinen ja eh, sosiaalinen hyöty eh, olisi mahdollisimman suuri jotta ei tulisi voittajia ja häviäjiä, vaan jotta taajuudet saataisiin kaikkien yhteiseen käyttöön mahdollisimman eh, hyvin kaikkia hyödyttävällä tavalla niin yhteiskunnallisesti kuin sosiaalistikin. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Kyllä, mutta te kyllä käytitte huomattavasti enemmän puheaikaa kuin mitä teille oli myönnetty. Eli pyytäisin kaikkia huomioimaan puheaikansa. Nyt te veitte vähän niin kuin muilta tätä aikaa. Herra Odi, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Komission jäsen, esittelijä, hyvät kollegat, haluan onnitella ystäväni Gunnar Högmarkia erinomaisesta mietinnöstä ja erinomaisesta työstä. Mietinnössä suurilta linjoilta tuetaan komission ehdotusta niin, että saisimme 2013 tammikuussa käyttöön 800 MHz taajuuden ja voitaisiin laajentaa analog- analogisesta digitaalisen lähetystoimintaan tämä taajuusalan käyttö. Meillä on merkittävä määrä taajuuksia, jota voidaan ottaa käyttöön. Ne ovat sellaisia, jotka ovat hyvin kattavia tietyn tyyppisissä rakennuksissa esimerkiksi. 2011-2015 me käsittelemme strategisia kysymyksiä Euroopan unionin kannalta radiotaajuuspolitiikassa. Haluaisin korostaa kahta seikkaa, jotka nähdäkseni ovat tärkeitä. Komission jäsen, hyvä Gunnar. Ensinnäkin tämä inventointi, tämä listaus täytyy tehdä, joka artiklassa kahdeksan on ehdotettu. Sen on oltava täsmällinen, asiantuntijat sen saavat tehdäkseen niin, että täsmennetään taajuudet, jotka ovat käytössä ja jotka voitaisiin harmonisoida täytyy jatkaa työtä laajakaista taajuuksien lisäämiseksi, mutta tietenkään ei voi ennalta määrätä lopputulosta, vaan täytyy kuunnella asiantuntijoita. Äh, vielä seikka, johon haluan puuttua. Taajuusalueiden, taajuuskaistojen käyttö, jota nykyisin käytetään sotilasalalla. Tietysti taajuus, taajuuksien käytöstä voitaisiin tehdä tutkimus Artikla 7 on muutettu kohtaa kolme siinä ja siinä todetaan unionin erityistarpeet taajuuksien käytössä siviilikäyttöön, jotka ovat vapautumassa siviilikäyttöön sotilaskäytöstä. Kiitoksia. rotikau, Tikau, puolitoista minuuttia. Madam Commissioner, decizia diskutată astăzi. Puhemies, komissaari, tämä asia on avaamassa radiotaajuuspolitiikkaa tavoitteenaan saavasta strategiseen suunnitteluun radiotaajuuskaistojen jakamisessa, jotta voitaisiin rakentaa sisämarkkinat käytännössä. Ohjelma helpottaa kaistojen käytettävyyttä ja maksimoi taajuuksien käytettävyyden, se lisää tehokkuutta sen käytössä ja siinä vältetään kilpailun vääristyminen, siinä myös, myös vältetään interferenssi ja se harmonoi teknisiä olosuhteita ja suojaa terveyttä. Tämän päätöksen pohjalta komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tulee laatimaan inventaariin nykyisistä ta- taajuuskäytöstä ja tul- mahdollisesta tulevaisuudesta, miten taajuuksia käytetään Euroopan unionissa erityisesti 300 MHz ja 3 GHz välisellä äh, alalla. Minä olen esittänyt äh, digitaalisen kuilun äh, umpoon kuremista, jotta kaikilla kansalaisilla olisi mahdollisuus päästä laajakaistan piiriin Eh, vuoteen 2020 mennessä, joka antaisi mahdollisuuden sekä kaupalliselle sektorille että eh, julkisille palveluille kohentaa laajakaista kapasiteettia. Olen niin ikään pyytänyt tai esittänyt, että uusia laitteita ja uutta teknologiaa saataisiin käyttöön kuluttajille niin, että siirtyminen digitaalisen teknologian ja digitaalisen ylijäämän käyttö voitaisiin tukea kuluttajien tasolla. Minusta on hyvä että se, että varmistetaan radiotaajuuksien käytettävyys ja tässä yhteydessä on syytävä seurata sitä, miten tätä käytetään käytännön tasolla. Siitä voidaan myös tukea kuljetusjärjestelmää, esimerkiksi Galileo-järjestelmää ja vastaavia ohjelmia. Sama koskee myös älykkäitä liikennejärjestelmiä. Kiitokset rouva Tikau, tekin ylititte teille myönnetyn puhe- puheajan. Nyt puheenvuoron saa rouva Niebler, mutta hän ei vaikuta olevan nyt salissa, joten puheenvuoron saa rouva Toija puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä, että tämä politiikka, ohjelma voi päästä kahteen tavoitteeseen ja nämä meidän täytyy aina pitää mielessä. Yhtäältä tulee käyttää alan taloudellista potentiaalia, kaikkia mahdollisuuksia, radiotoimintaa, televiestintää varten ja toisaalta tulee tukea myös muita aloja, jotka eivät suoraan liity viestintään, nimittäin kulttuurista ja sosiaalista ulottuvuutta on myös tuettava. Minun mielestäni tämän ohjelman kautta meidän on oltava selvät valintakriteerit ja meidän on tuettava tiedotusvälineiden monimuotoisuutta. Kun puhutaan taajuuksien jaosta Euroopan unionissa, on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että monopoleja tai oligopoleja ei synny tällä hetkellä yleisradiotoiminta tietyissä maissa on tällaisessa tilanteessa. Toisaalta taas markkinoita ollaan avaamassa ja markkinoille tulee uusia toimijoita. Ja täytyy myös muistaa, että niidenkin on voitava markkinoilla säilyä, jotka ovat tehneet suuria investointeja. Taajuuksien jaon suhteen on oltava selkeät järjestelmät, on puhuttu huutokaupoista, mutta myös sosiaaliset tekijät täytyy muistaa. Kyse ei voi olla yksinomaan rahasta. Eli tilannetta on todella valvottava. Ja sosiaaliset kysymykset, no tästä en ehdi sanoa tämän enempää, mutta ryhmässäni olen tätä kuvaillut. Kiitokset Toija ja seuraavaksi Van Nistelrooy kaksi minuuttia. Frau Cruz, we vieren vandaag de... Kiitos puhemies, tänään juhlimme Eurooppa-päivää. Nyt Eurooppa etsii konkreettisia asioita, joiden kautta se voi parantaa kansalaistensa hyvinvointia Euroopan tasolla. Tämä aihe ja Högmarkin ehdotus osuu juuri täydellisesti näin naulan kantaan, osuu eurooppalaisten sydämiin, koska se tuo sosiaaliulottuvuuden ja taloudellisen ulottuvuuden lähemmäs toisiaan. Ja on hyvin tärkeää, että langaton internet, tarjonta paranee entisestään, laajakaistat parantavat ja myös koordinointi Euroopan tasolla on tärkeää. Vuosi 2013 tällöin vapautetaan 800 MHz taajuus ja vuonna 2015 1200 MHz taajuus. Ja tämä oli hyvin tärkeää, että Eurooppa pysyy tässä kehityksen matkassa. 200 miljoonaa euroa vuosittain, eli 3-4 prosenttia talouskasvusta riippuu näistä taajuuksista, radiotaajuuksista. Ajatellaan nyt 90-luvun kännyköitä ja verrataan niitä tämän päivän tilanteeseen. Eli eh, kehitys on valtavaa eh, ja jopa 80 miljardia eurossa, euroa vuodessa voi olla pelissä. Alankomaat, oma kotimaani on valmiina ja me olemme tehneet tilaa jo neljännen sukupolven mobiili-internetille. Joten toteaisin, että on otettava huomioon yleisradiotoiminta, TV, kanavat ja tietenkin interferenssikysymys, näitä ongelmia voi syntyä ja langattomat mikrofonit ja niin edelleen. Kyllä nämä kaikki ongelmat voidaan ratkaista. Minä toivon, että tämän erinomaisen mietinnön pohjalta, joka tarjoaa erinomaisia tulevaisuuden näkymiä, päästään ensimmäisen käsittelysopimukseen komission kanssa. Menestystä. Ah, <clears throat> Kiitos. Parahin kollega. Ja sitten eh, Ryypi kaksi minuuttia. Mikrofoni. Niin, kiitoksia puhemies. Ensinnäkin pyydän anteeksi, että jäsenet ovat poistuneet hallitus, koska samaan aikaan niin mitä Itressä on äh, äänestyksiä, näin ollen osa itreälisistä eivät ole vielä päässeet paikalle tänne. kollega Högmark, minä sanoisin, että tämä on hyvä kompromissi mutta minusta äh, tässä asiassa täytyy myös täytyy muistaa se, että suorituskyky ja suoritustasit jota me toivomme tulevaisuudelta, että on kysymys neljännen sukupolven äh, verkostoista ja muista operaattorit ja kaikki ne, jotka ovat kiinnostuneita äh, taajuuskaistasta, tämä, tämän suoritustaso täytyy määritellä. Tässähän on kysymys datamäärästä, toiseksi on kysymys siitä ajasta, joka, joka se liikkuu paikasta toiseen ja, ja miten voidaan mahdollistaa eri järjestelmien rinnakkainolo. Ja tässä uskoakseni me tarvitsemme yksityiskohtaisemman mietinnön tulevaisuutta varten, jotta sitten tämä neljännen sukupolven verkko saataisiin sille nopeustasolle, joita on jo kaapeliverkossa käytössä siellä käytetään jo 100 megabittiä, siinä aika, johdon, aika selkeytyy sitten, että voidaan nostaa tulevaisuuden, mutta valtavia ongelmia meillä on erityisesti hintatasolla erityisesti verkkovierailuosalta on jäsenvaltioita, jossa voidaan yksi gigabitti, vaiti ostaa yhdellä eurolla. Minulle sitä katsoin kännykästä, niin mitä se maksaa, kun kotona otan gigabaitin yhdellä eurolla. Täällä se yksi gigabaitti maksaa 9900 euroa, ja jos jossain toisessa jäsenvaltiossa olen, niin se saattaa olla 14900 euroa. Hei, tässä meillä on todellakin toiminnan tarvetta, ja pyydänkin komissaarilta, te kiinnitätte huomiota tähän, ettei puhuta pelkästään tästä suorituskyky tasosta, vaan että täytyy myös selvittää sen hintataso ja täytyy saada yhteiset eurooppalaiset markkinat tälle, joka mahdollistaa sen, että, että datapalveluja voidaan käyttää muuallakin kuin omassa jäsenvaltiossa. Tässä me tarvitsemme uusia prioriteetteja. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Rubik. Nyt pääsemme sitten menettelyyn ilman puhujalistaa. Haluaako joku puheenvuoron tässä menettelyssä? Herra Mölzer on pyytänyt puheenvuoron minuutti. Presidentin, Eurooppa, wird die... puhemies, Euroopalla on nyt sitten, tai se pystyy puolustamaan taloudellista johtoasemansa vain uusilla teknologioilla. Laajakaista teknologia on siinä asiassa erityisasemassa. Uuden radiotaajuuspolitiikan kautta näitä siirtokapasiteetteja ja nopeuksia täytyy varmistaa. Taajuussuunnittelu ja hallinnointi Euroopan tasolla on vähemmän tarkoituksenmukainen. Komissio painottaa, että se voi tapahtua hyvin ja tehokkaasti yksittäisissä sisävaltioissa. Koordinaatio olisi kuitenkin toivottava. Korkeista kustannuksista huolimatta asiaan täytyy kiinnittää huomiota. Nyt kun Eurooppa on kilpailussa Yhdysvaltio ja Kiinan takana, niin tämä, tässä syynä on varmaankin liian suuri byrokratia. Olen samaa mieltä Högmarkin kanssa, että radioitajuuksien vapauttamiselle täytyy asettaa aikataulu, ja pitää, täytyy pitää kiinni. Συνάδελφοι, θα πάρουν το λόγο. kukaan muu ei halua tässä vaiheessa puheenvuoroa, joten nyt annan sitten puheenvuoron komission jäsen sen Kruusille arvoisa Madame puhemies. Kiitän kaikkia niitä, jotka olivat mukana tässä kiehtovassa keskustelussa. Tämä tuntuu teknisväritteiseltä asialta, mutta loppujen lopuksi se on hiukan niin kuin vettä tai raikasta ilmaa. Ja Katrin Trautman tässä totesikin, että tämä on rajallinen voimavara, mutta se on kuitenkin olennainen ja se on, kuuluu yhteisön hyvän piiriin. Ja palaan nyt esittelijään ja varjoistelijoihin. He ovat pystyneet tämän tekemään, tässä selkeää, avointa ja kertovat, mitä pitää tehdä, että lopputuloksi tulee hyvä. Luonnollisesti demokratiassa käydään keskustelua mutta puhemies, olemme aikaisemmin puhuneet digitaalisesta agendasta ja me olemme kaikki sopineet tästä. Tämä on pääasia tässä digitaalisessa agendassa, jos me emme kanna vastuutamme ja ota itsemme selkeää linjaa, niin voimme kyllä unohtaa, mitä aikaisemmin Rova Toija esimerkiksi sanoi siitä, että jossakin vaiheessa täytyy olla tietoinen siitä, että vuonna 2020 kun niin jokaisen eurooppalaisen pitäisi pystyä tekemään mitä ikinä haluaa ja mistä on kiinnostunut. Ja tässä on kyse myös radiotaajuusmahdollisuuksista. Ja puhuimme aikaisemmin selvemmin jo. jo vuonna 13 tähän pitäisi päästä, rouva puhemies, jos tämä meillä on tarkoituksena, niin meidän pitää olla johdonmukaisia ja meidän pitää kantaa myös seuraukset, jotka tähän liittyvät. Nyt haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäsenet, jotka ovat täällä puhuneet selkeää kieltä ja asettaen prioriteetteja, mutta kuitenkin on sovittu juuri siitä, mitä meidän pitääkin tehdä strategisesti ajatellen. Ja kun puhutaan strategioista, kun puhutaan asetuksista äh, taajuuksien hallinnasta, minulla on oikein hyvä tunne asiasta, jos voin näin sanoa, että esteitä vieläkin tietysti on, ja olen itse siitä hyvin tietoinen, mutta nämä esteet verrattuna siihen, mitä tässä on panoksena, niin kyllä niihin esteisiin sitten tartutaan myönteisesti puhemies, noudatamme täysin sitä, että kulttuuri ja radiotoiminta tarvitsee omat tajutensa, se on aivan selvää, että Me tulemme ottamaan tämän huomioon, jos mitään epäröi, epäilyksiä jollakin olisi. Jos puhumme laajakaistasta ja äh, digitaaliosingoista, niin kaikki varmasti ovat tietoisia siitä, että ennemmin tai myöhemmin, mutta Useimmissa tapauksissa parlamentin, jos kyllä ajattelee tätä aikaisempaa vaihtoehtoa, niin meidän pitää tähänkin asiaan tarttua. Tämä on tilanne, jossa kaikki voivat voittaa, ja kun vapautetaan 800 MHz kaistat, niin me tartuimme siihen vaihtoehtoon, joka vaikuttaa vähiten taajuuksien määrään. Tämä liittyy myös TRIPSiin, mutta jos me katsomme taaksepäin, meidän ei pitäisi näin liian usein tehdä, koska taas hallittu edestä. Mutta jos katsomme taakse, kun ajateltu 15 vuotta sitten, mitä tällä hetkellä asioista ajatellaan ja mitä on pelissä. Ja jos olisimme odottaneet 15 vuotta sitten ja vain ajatelleet, että kolmen asian pitää täyttyä ennen niin kuin päätöksiä, päätöksiä tehdään poliitikkoina, niin silloin emme olisi puhuneet ykkös- tai kakkosijasta, vaan – viimeisestä sijasta tai ensimmäisestä sijasta. Tämä asiat, kuuluvat kansallisen toimivaltuuteen, olen tästä samaa tästä tietoinen ja komissio myöntää asian. Mutta me kuitenkin kaikki myönnämme, että radio, radiotaito on arvokas voimavara ja meidän pitää ottaa huomioon, kun puhumme digitaalisista yhtenäismarkkinoista, niin tätä kautta saamme myös tilaisuuden ja vastuun ajatella rajat ylittävällä tavalla. Ja jos on joku sellainen alue, jolla rajat ylittävästi pitäisi ajatella, niin se on juuri radiotaajuuskaistat. Sitten aikarajoista. Mitä oli pelissä ja mitä nyt on, niin on selvää, että 2013 tämä ei ole ollenkaan liian aikaisin ainakaan minulle. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla tietoja siitä, että pitää ottaa huomioon naapurimaat, tietysti Tämä on tämä erityiskohtelu tavallaan tässä asiakokonaisuudessa. Ja jos on sellaisia olosuhteita, mitä kukaan ei ole voinut ennakoida ja niin edelleen, niin silloin meidän pitäisi olla oman itsemme vihollisia, mutta tämän ei pitäisi olla mikään pakotie. Ja mielestäni meidän pitäisi, meidän pitää nyt ottaa oikea linja. Aika ei ole tavallaan enää puolellamme. Ja kun puhutaan näistä poikkeusluvista, niin tätä aikaa ei pitäisi väärin käyttää, jos näin voi sanoa kaiken kaikkiaan puhemies. Odotan mielen, mielenkiinnolla neuvottelulta neuvoston kanssa ja myös odotan, minkälaiset tulokset äänestyksestä ne tulee ja olen varsin luottavainen tulevaisuuden suhteen. Varmasti yksi näistä pilareista, joita tänään olemme käsitelleet, toivottavasti saadaan loppuun viedyksi ennen vuoden loppua ja kiitoksia rakentavasta myönteisestä toiminnastanne. Enkä puhu nyt vain esittelijälle ja varjoesittelijälle, vaan myös yleensä muillekin parlamentin jäsenille eri valiokunnista, jotka ovat mukana olleet asian käsittelyssä. Kiitos. Mrs. Commissioner, Tora Kiitoksia. Seuraavaksi esittelijä Högmark. Hänellä on kaksi minuuttia vetää johtopäätöksiä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsenelle. Minun mielestäni meidän pitää olla tietoisia siitä, että me puhumme hyvin nopeasta kehityksestä. Se on tapahtunut hyvin nopeasti ja se kehittyy edelleen hyvin nopeasti. Me puhumme täällä siitä, miten nämä asiat ovat 2020. Ja siitä syystä on tärkeää sanoa, että kun keskustelemme näistä radiotaajuuksista, me emme ne puhu sen enemmästä kuin siitä, että meillä on mahdollisuus myöhemmin tehdä päätöksiä, jos sellaista tarvitaan eh, tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Niin kuin jo sanottiin, eh, ra- radiotaajuus on julkinen voimavara, mutta se on niukka voimavara ja meidän pitää käyttää sitä mahdollisimman tehokkaasti. Aivan kuten täällä sanottiin, eh, tehokkaasti. Haluan painottaa vielä sitä, että tässä ei ole mitään ristiriitaa eh, kulttuurisen ja kaupallisen käytön välillä minä haluaisin, että meillä olisi kunnianhimoinen tavoite, että me tuomme kulttuurin mukaan tähän, ettei pidetä sitä ainoastaan kaupallisessa käytössä, koska tämä olisi lopputulos, jos me emme ole riittävän kunnianhimoisia. Sitten kun kulttuuri jää jälkeen, en usko, että kulttuuri on parhaassa mahdollisessa tilassa Euroopassa, kun se on lähellä vanhaa teknologiaa. Meidän pitäisi eh, taata eh, TV-lähetykset ja myös uuden, uudet mahdollisuudet, mutta meidän pitää pystyä eh, tekemään päätöksiä ja sanon tämän aivan ilman mitään ironiaa, mutta erittäin tyytyväisenä että kukaan tänä iltana ei ole kyseenalaistanut sitä, että meidän pitää olla ykkösasemassa. Ja globaalissa maailmassa, eh, jossa meillä on kilpailua ja osaamista, eh, pystyy voittamaan ainoastaan, jos on ykkösasemassa. Ja se pitäisi olla mielessä. Kiitos. Eh, Kiitoksia ja näin pääsimmekin tämän keskustelun päätökseen. Tästä äänestetään keskiviikkona eli yli huomenna kello 12.30. Ja nyt